Toinen ilmoitusasia. Toimivaltaiset Ranskan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Euroopan parlamenttiin on valittu edustaja Jacques Colomier toinen helmikuuta 2018 alkaen. Hän tulee Edvard Ferranin paikalle. Toivotan hänet tervetulleeksi ja muistutan siitä, että hän voi osallistua parlamentin töihin kaikissa parlamentin toimielmissä niiden sääntöjen mukaan, jotka koskevat tätä jäsenyyttä. Kiitos oikein paljon. Nyt voimme siirtyä äänestämään. Työjärjestyspuheenvuoroko? Yes, um, I know we're discussing... Niin. Emme keskustele nyt investointipankista, mutta Britannian viranomaiset ovat investoineet miljardeja ja haluamme rahamme takaisin. Tämä on relevantti kysymys ja siihen on perehdyttävä uudestaan.